Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Avaan näin Euroopan parlamentin täysistunnon. Toivotan teidät tervetulleeksi. Ja muistutan, että myöhemmin tänään toimitetaan myös äänestyksiä ja kollegat, jotka tulevat äänestämään, haluavat varmasti meidän olevan aikataulussa. Näin ollen olen näiden puheaikojen suhteen varsin tiukkana. Ja mennäänpä heti ensimmäiseen esityslistan kohtaan. Carlos José Turgais Angulon mietintö jätehuoltodirektiivin soveltamisesta ja esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia, olkaa hyvä señor presidente permítame que. kiitos puhemies sallittehan että aivan ensin tässä kiitän sihteeristöä valtuus, vetoomusvaliokunnan sihteeristöä heidän tekemästään työstä. Samoin kiitän Elenaa ja Kosia omia avustajiani, jotka ovat tehneet yhdessä minun esittelijän kanssa ylipäätään mahdolliseksi tämän mietinnön Lähes äh, vuosi sitten vetomusvaltuuskunta päätti tehdä mietinnön Euroopan unionin jätehuollon tilanteesta. Teimme tämän päätöksen havaittuamme, että hyvin monet vetomukset, joita meille on toimitettu, liittyvät äh, joko jätehuollon huoneen tilaan, kaatopaikkojen sijaintiin tai ympäristön kärsimiin vahinkoihin jätteiden vuoksi. Me olemme tehneet näin ollen erilaisia tutkimusmatkoja ihan paikan päälle liittyen näihin vetomuksiin tai näiden vetomusten perusteella. Ja tosiaan näillä matkoillamme olemme nähneet hyvin paljon. Ja näin äh, olemme nyt kirjoittaneet tämän mietinnön, jonka mielestä meidän täytyy olla olemassa olevan jätelainsäädännön äh, täytäntöönpanon suhteen hyvin tiukkoja. Euroopan unionin kansalaiset odottavat, että viranomaiset äh, tarjoavat kansalaisille kansanterveyden, koulutuksen, liikenteen ja kuljetuksen alalla luotettavia palveluja mutta yhä useammat vetomukset liittyvät nyt siihen, että julkiset viranomaiset monissa jäsenvaltioissa eivät tyydyttävällä tavalla näytä hoitavan äh, jätehuoltoasioita. Euroopan unioni on äh, tehnyt koko joukon lainsäädännöllisiä päätöksiä, jotka ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa ja näiden kautta pyrkimyksenä on äh, luoda kunnolliset lainsäädännölliset puitteet niin, että voitaisiin vastata niihin haasteisiin, joita tämä moderni elämäntapamme tuo mukanaan. Esimerkiksi kaikki ne jätteet, joita syntyy kodeissamme, työpaikoilla, sairaaloissa, teollisuudessa ja niin edelleen. On aivan ilmeistä koko maailmalle kaikille, että se, että tässä asiassa ei toimittu, vaikuttaisi erittäin kielteisesti paitsi terveyteen ja hyvinvointiin, myös ylipäätään koko maapallomme hyvinvointiin ja tietenkin ympäristömme. Monissa osin Eurooppaa paikallistasolla huolet ovat lisääntyneet, koska jätteistä on tullut merkittävä poliittinen ja sosiaalinen ongelma, ja kansalaiset todella odottavat, että Euroopan unioni auttaisi ratkaisemaan tämän ongelman. Mitä tulee jätehuollon lainsäädäntöön, niin tässä on aikamoisia ristiriitoja ja eroja eri jäsenvaltioiden lainsäädännön täytäntöönpanon välillä, mitä tulee siis Euroopan unionin lainsäädäntöön, joka tulisi täytäntöönpanna eri jäsenvaltioissa ja sitä soveltaa. 167 rikkomusmenettelyä on jo kaatopaikkoihin liittyen käynnistetty. Tämä vuoden 2001 jälkeen, jolloin kaatopaikkadirektiivi astui voimaan. 619 laitontakin kaatopaikkaa vielä on Euroopan unionissa käytössä. Ja kun meidän tulisi ennaltaehkäistä jätteiden syntymistä sekä lisätä ja parantaa kierrättämistä, niin komissio on luonnollisesti pyrkinyt antamaan, tekemään ehdotuksia keskipitkällä aikavälilläkin, mitä jätehuoltoon tulee. Tässä yhteydessä, puhemies, tulisi myös muistaa, että nämä rikkomusmenettelyt, joihin viittasin liittyvät juuri siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä ei toimeenpanna. Ja tämä on myös vetomusten esittäjien mielestä suuri ongelma, johon tulisi puuttua. Jätehuolto on äärimmäisen tärkeä kysymys. Korkeimmalla tasolla ovat Euroopan unionin direktiivit ja kyllä kansalaisilla on myös oikeus saada nämä asiat kuntoon sekä tietoa ympäristökysymyksistä. Kiitos puhemies. No sydämestä kiitokset teille esittelijä. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Rova Georgieva. Kolme minuuttia, olkaapa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Puhemies, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, Haluaisin komission puolesta kiittää herra Iturgaisia erittäin hyvästä mietinnöstä jätehuoltopuitedirektiivin suhteen, joka hyväksyttiin 2008. Haluaisin myös kiittää valiokunnan jäseniä heidän näkemyksistään ja panoksistaan tähän tärkeään keskusteluun. Komissio pitää mietintöä erittäin tervetulleena. Siinä on tärkeitä tosiasioita liittyen jätehuoltolainsäädännön täytäntöönpanon tilanteeseen jäsenvaltiossa. Olemme monta kertaa jo painottaneet, että jätehuoltolainsäädännön täysi täytäntöönpano on ratkaisevaa taataksemme terveellisen ja turvallisen ympäristön ja taataksemme myöskin resursseja Euroopan teollisuudelle. Mutta täytäntöönpanokuilu on jatkuva jätehuollon alueella. Ja jäsenvaltioiden kesken on suuria eroja tulosten suhteen. Se vaarantaa ympäristön ja terveyden ja se estää myöskin talouden toimintaa ja erityisesti kierrätys- ja jätehuoltoteollisuutta hyödyntämään kunnon täytäntöönpanon tuloksia. Siteerataan jotakin faktoja. Meiltä menee mahdollisuuksia ohi ensinnäkin siksi, että täytäntöpano on huonoa. Ja tämä tappio on arvioitu 72 miljardiin euroon per vuosi. Toisekseen, jos kaatopaikalle vaikka ainetta käsiteltäisiin lainsäädännön mukaan, voitaisiin välttää noin 240 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöä, joka merkitsisi samaa kuin että päästömäärä kuin 47 miljoonaa autolta, ja se on 19-31 prosenttia EUn päästötavoitteista. Ja tällainen täysi täytäntöönpanoa voisi myös luoda yli 400 000 työpaikkaa, työpaikkaa, joita me pahasti tarvitsemme nykyisessä taloudellisessa ympäristössä. Nämä ovat siis tärkeitä lukuja, mistä syystä komissio on täysin samaa mieltä mietintöne loppupäätelmien kanssa, eli täytyy ponnistella vielä voimakkaammin nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon puolesta. Me myöskin allekirjoitamme parlamentin vaatimuksen, että jäsenval- jäsenvaltiot transponoisivat kansalliseksi lainsäädännöksi jätedirektiivin kokonaisuudessaan. Lisäksi täytyy laatia kattavat jätteenkäsittelystrategiat niin, että nämä kattavat lait täytäntöönpanetaisiin välittömästi. Komissio jatkaa lainsäädännön noudattamisen valvontaa. Me annamme jatkuvasti opastusta jäsenvaltioille käytännön toteutuksessa ja virtaviivaistamme resursseja tunnistamalla ja keskittymällä ongelmallisimpiin jäsenvaltioihin tarttuaksemme nykytilanteen puutteisiin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Me harkitsemme myös mahdollisuutta vahvistaa yhteistyötä Euroopan ympäristöviraston kanssa tällä alueella. Eli lopuksi. Eli me ponnistelemme tälläkin hetkellä tarttuaksemme niihin ongelmiin, jotka parlamentti tunnistaa mietinnössä. Ja samanaikaisesti me olemme kiitollisia, että parlamentti tarjoaa paljon tarvittua pontta tähän keskusteluun. Kiitos. Sydämestä kiitokset komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Jaar EPPstä puheenvuoron kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat kollega Itrugaisin mietintö käsittelee äh, jätehuolto-ongelmia joissain jäsenvaltioissa, joka liikuttaa ihmisiä äh, EU-ssa ja kiitän kollegaa äh, siitä, että hän on hyvällä tavalla palauttanut tämän mietinnön faktatasolle. tasolle meillä on vielä suuria ongelmia jätehuollossa Euroopassa. E, puuttuu täytäntöönpantavia konsepteja, mitä tulee e, jätteiden ehkäisemiseen, e, kierrätykseen ja hyödyntämiseen, ja tästä syntyy sitten jätevuoria. Tästä tässä mietinnössä nähtiin aika hyvä kuva eri alueilla johtuen ihmisten terveyden vaarantumisesta jätteiden takia meidän täytyy nyt käsitellä tätä ongelmaa mahdollisimman nopeasti. Erittäin tärkeää on, että kaikki alueet eh, mahdollisimman pian panevat täytäntöön kaikki EU-säädökset eh, liittyen jätehuoltoon ja luovat jätehuoltokonsepteja koska näitä määräyksiä ja jäsenvaltion täytyy myös noudattaa. Vastuu tässä on erityisesti jäsenvaltioilla. Eh, vetoan myös Euroopan komission. Sen tulisi aikaisessa vaiheessa puuttua asiaan, jos näyttää siltä, että jätehuoltokonseptit ovat vääränlaisia alueilla tai että määräyksiä ei noudateta tai alueet eivät ole kyvykkäitä tai halukkaita luomaan tällaisia järjestelmiä tai toteuttamaan niitä kun määräyksiä ei noudateta, niin silloin täytyy myös mahdollisimman pian siirtyä rangaistuksiin. Tärkeä rooli on myös kuluttajille, jos ihmiset eivät ole tietoisia jäteiden syntymisen ehkäisemisestä ja kierrätyksestä, e, ei voida saada aikaan myönteistä jättekiertoa tai raaka-aineiden kiertoa, koska meillä on hyvin paljon jätteiden käyttömahdollisuuksia ja vaikka meillä niitä on, niin parasta jätettä on se, jota ei synny. Yhteenvetona haluaisin sanoa, se mitä me tarvitsemme on ensin eh, jätteiden ehkäisyn ja uudelleenkäytön konsepti, joka alueiden on kehiteltävä. Olen komission kanssa täysin samaa mieltä, jos se sanoo, että ilman tällaista konseptia ei voida saada rahoitusta Brysselistä. Se on aivan selvää. Ja toiseksi, tämäkin kysymys on erittäin tärkeä. Jos vastuulliset alueilla eivät ole kyvykkäitä tai halukkaita luomaan tällaista konseptia, niin meidän täytyy kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja niiden täytyy sitten auttaa tällaisen konseptin luomisessa. Jos tässä syntyy äh, lykkäyksiä ja tässä nyt haluaisin kritisoida komissiota, niin komission täytyy auttaa jäsenvaltioita saamaan ajoissa aikaan tällaisen konseptin, jotta jätevuoret eivät kaunista Eurooppaamme tuhoa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset ja seuraavaksi puheenvuoron saa SD-ryhmän nimissä kollega Merkis. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen tästä myönteisestä puheenvuorostanne ja siitä, että olette yhtä mieltä kanssamme siitä, että meidän täytyy huolehtia hyvästä jätehuollosta. Viime vuosina vetomusvaliokuntaan ovat vedonneet eri maista monet kansalaiset, esimerkiksi Italiasta, Bulgariasta, Romaniasta. Meihin ovat ottaneet yhteyttä ihmiset, jotka ovat huolissaan suurista kaatopaikoista, mutta kyllä jätteistä ollaan huolissaan muuallakin Euroopassa. Ja tämä on suuri ongelma. Näemme, että läpinäkyvyyttä puuttuu. Kansalaiset haluavat tietää, mitä tapahtuu ja millä tavalla viranomaiset huolehtivat tästä ongelmasta, koska ongelmana se todella nähdään, vaikka se voi olla myös mahdollisuus. Tästä ongelmasta täytyy tehdä mahdollisuus. Te sanoitte, että kyllä, tulemme kiinnittämään asiaan entistä enemmän huomiota, mutta rehellisesti puhuttuna ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun tästä puhutaan. Tämä on jo aika mones kerta, kun komission kanssa täällä puhumme asiasta. Ja nyt pitäisi ryhtyä todellisiin toimiin. Meillä on sääntöjä ja Euroopan unionilla on oikein hyviä, hyvät säännöt. Meillä on oltava selkeät suunnitelmat, meillä on olemassa myös hierarkia siitä, mitä, mitä jätteistä on huolehdittava. Mutta kun kyse on täytäntöönpanemisesta, ja siinähän tämä puute nyt on. Ja minä ja kollegani todella vetoamme nyt sen puolesta, että otetaan nolla toleranssi näiden rikkomusten suhteen. Suljetaan kaikki tukihanat äh, niille alueille ja niille jäsenvaltioille, jotka eivät huolehdi jäteongelmasta sääntöjen mukaan. Ja meidän täytyy todella saada nämä jäsenvaltiot vastuuseen, vastuuseen kansalaisilleen niin, että tuomioistuimella on tässä kyllä työtä. Toistan vielä vaatimuksemme tästä mietinnöstä. Ensinnäkin nollatoleranssi. Toiseksi autetaan jäsenvaltioita, jos ne eivät tähän pysty itse. Ja selvästi kriisiaikoina tämä on hyvin vaikeaa löytää ajatuksia ja varoja jätteiden hoitamiseksi, joten autetaan jäsenvaltioita. Ja kolmanneksi, ja tämä on kaikkein tärkeintä, kansalaiset haluavat avoimuutta, läpinäkyvyyttä sen suhteen, mitä jätteiden kohdalla oikein tapahtuu. Tämän on tapahduttava avoimella, laillisella tavalla. Miten tästä ongelmasta saataisiin todella tehtyä mahdollisuus? Kun ongelmia Euroopan eri mm, puolilla vielä on, niin katsotaan, mitä ne alueet ovat tehneet, jotka ovat tällä alalla kaikkein pisimmällä, koska kyllä tulevaisuudessa todella tarvitaan nyt kunnon toimintaa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi Alderyhmän nimissä puheenvuoron saa kaksi minuuttia Rouva Alfaano, olkapa hyvä. Kiitoksia puhemies ja onnittelut uudesta tehtävästänne. Puhemies, minä olen erittäin iloinen siitä, että me keskustelemme täysistunnossa äh, päätöslauselmassa, joka perustuu näihin useisiin vetomuksiin, jotka tulevat Euroopan parlamenttiin, jotka liittyvät jätteisiin. Nämä vetomukset osoittavat kansalaisten huolen äh, liittyen haitallis, ympäristölle ja terveydelle eh, haitallisiin toimenpiteisiin, joita eh, harjoitetaan useilla alueilla Euroopassa. Vaikka eh, kannatankin tätä päätöslauselmata, olen varsin tyytymätön siihen, miten joissain kohdissa käsitellään jätteiden poltto laitoksia. Vaikuttaa siltä, että kiitos teknologian kaikki ongelmat, jotka liittyvät kansalaisten terveyteen ja ympäristöön, on voitettu. Vielä e, viime vuoteen asti kuulimme samoja ääniä liittyen ydinvoimaloihin. Kuitenkin tässä parlamentissa on tänä päivänä vaikea löytää ydinvoiman puolustajia. Eikö ole mahdollista, että poliitikot voisivat katsoa vähän pidemmälle? Täytyykö meidän välttämättä odottaa uusia tutkimuksia, jotka e, vahvistavat ne epidemiologiset tutkimukset, jotka osoittavat ongelman jätteiden polttoaine, polttolaitosten ympärillä. Tässä ei ole kyse siitä, ettei tätä haluttaisi takapihalle, vaan tästä syntyy terveysvaikutuksia. Meidän täytyy vähentää jätteiden syntymistä jätekierron kautta, joka perustuu kierrätykseen, ehkäisemiseen ja uudelleenkäyttöön. Jätteiden polttolaitokseen pitäisi päästä ainoastaan huonolaatuisia jätteitä, joille ei muuta voida tehdä parlamentin pitäisi olla paremmin kansalaisia huomioivia näkemyksiä ja tulevaisuuden katsovia näkemyksiä. Toivottavasti parlamentti päättää tiukemmista säännöksistä liittyen polt- jätteiden polttolaitoksiin ja kannustaen tälle tavoin jätteiden nollalinjaan kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreän ryhmän nimissä Roa Aukken kaksi. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin sanoa, että Tämä mietintö käsittelee erittäin vaikeasta ongelmasta, joka jo ihan lähtökohtaisesti on tässä. Kaikki haluavat olla kritisoimatta omia puoluetovereita missä maissaan, ja sen takia tämä ei ole niin konkreettinen suhteessa kaikkiin valituksiin, mitä meillä olisi pitänyt olla. Mietintö on liian yleinen, ja olisi ehkä paremmin kuulunut ympäristövaliokuntaa se, mikä meidän valiokunnasta ei toimi, ellemme ylitä kaikki puoluepoliittisia kantojamme. Tämän sanottuna minä haluan kehua herra Iturgaisesta lähes täydellistä yhteistyöstä tässä mietinnöstä. Me olemme kuunnelleet toisiamme. Ja tämä on erittäin hyvä mietintö. Ja haluan kiittää häntä tästä. Meillä on kaksi näkökulmaa, josta muutkin ovat puhuneet. Ensinnäkin tämä täytäntöönpanon puute se, että ongelmia ei oteta vakavasti, ettei olla hyvässä yhteistyössä komission kanssa kuin muiden alueiden ja kaupunkien kanssa, ja olla ratkaisumahdollisuuksia, että kansalaisia ei osallista kunnolla. Näitä ongelmia ei voi ratkaista, ellei meillä ole paljon vahvempaa yhteistyötä kansalaisten kanssa. Monissa paikoissa, ei vähiten Italiassa, et näemme, että kansalaisia pidetään lähinnä vihollisina ongelmien ratkaisussa. Tämä on aika ikävä kokemus. Olemme nähneet tämän vähän vähemmän, mutta kuitenkin Bulgarissa Italiassa, mutta erityisesti Italiassa. Tässä on resurssikysymys. Meillä on kaksi kriisiä. Toisaalta meillä resurssikriisi ja tyhmintä on, että, että me eh, viedään kaatopaikalta, päästään veteen tai pol- tyhmintään polttaa. Ei enää pidä polttaa meidän niukka resursseja. Meidän pitää täyttää kaikki direktiivin vaatimukset, mutta pitää myös ajatella, että resurssien uudelleenkäyttö on järkevä investointi niin, että meidän jätestrategiamme modernisoituisi. Se on se, mitä me erityisesti haluamme. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi EKR-ryhmän nimissä rouva Görling, kolme minuuttia. Thank you, President. Kiitos, puhemies. Minä pidän tätä mietintöä ryhmäni nimissä erittäin tervetulleena. Olen parlamentissa ympäristövaliokunnassa jäsenenä toiminut jätehuoltokysymysten piirissä ja oli erittäin virkistävää saada tällainen, lukea tällainen mietintö, joka katsoo asiaa hiukan toiselta kannalta. Tässä mielestäni ihmiset ovat tehneet erittäin kova kovasti työtä ja joskus ehkä on vaikea nähdä kokonaisuutta eri kannoilta ja siksi oli hyvin hyödyllistä saada tämä vetoomusvaliokunnan mietintö. Tämä liittyy aiheeseen, joka aivan ilmiselvästi ilmeisesti koskettaa joka ikistä kansalaista ja minulla ainakin meppinä on harvoja muita aiheita, joista ihmiset äänestäjäni ottaisivat minun niin usein yhteyttä kuin juuri jätehallintokysymyksistä. Ja siksi Euroopan parlamentin olisikin syytä kyllä huolehtia tästä asiasta, sillä jos me emme tätä tee, niin äh, tyhjistä sanoista meitä varmasti äh, rangaistaan. Tämä on siis tosiaan kaiken kaikkiaan erittäin kiinnostava ja hyödyllinen mietintö. Tietenkin jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja eh, jätehuollossa ja minun mielestäni nämä erot ovat eh, oikein eh, tervetulleita ja mielestäni on hyvä, että tässä mietinnössä juuri läheisyysperiaatetta vahvistetaan. Kyse on puitedirektiivistä. Monet varmasti muistavat henkilön, jonka tilalle minä tulin tänne parlamenttiin Caroline Jacksonin tilalle. Hänhän oli jätepuitedirektiivin esittelijä ja yksi hänen pääperiaatteistaan tällä alalla oli se, että jäsenvaltioiden tulisi tot, saada toteuttaa läheisyysperiaatetta niin pitkälti kuin mahdollista, kuitenkin tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman tiukat ja yhteiset. Ja tiedän, että Rova Jacksonkin on erittäin pettynyt siihen, että nyt kun jäsenvaltiot ovat saaneet vapaat kädet pyrkiä tavoitteisiin, ne eivät sitä ole kuitenkaan tehneet. Siksi meidän täytyy olla hyvin tiukkoja vaatimuksissamme. Ei meidän tule luoda uutta lainsäädäntöä, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että olemassa oleva lainsäädäntö täytäntöön pannaan tehokkaammin. Siitähän puitteessa, puitedirektiivissä on kyse. Ja jos jäsenvaltiot eivät näin toimi, niin täytyy sanoa, että olin kyllä erittäin pettynyt ajatellen omaakin kotimaatani ja niitä rikkomusmenettelyjä, joita sitä vastaan oli nostettu. Minä nimittäin luulin, että meillä asiat olivat aika hyvin. Minä olen muun muassa ydinvoiman kannattaja ja se todella mielestäni täytyy huolehtia ää, tiukoissa rajoissa ja sama liittyy myös polttolaitoksiin, niitäkin kannatan rajoissa. Linkin. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Chuntis GUE-ryhmästä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Proedre, agatti sinadelfi η του συναδέλφου Αγκούλο, ο αριθμός και το περιεχόμενο των αναφορών πολιτών και φορέων που ήρθε στην Επιτροπή. Valitusten määrä kansalaisilta osoittaa kaksi asiaa. Ensinnäkin jäteongelma. Erittäin akuutti, polttava ongelma. Ja jäsenvaltioiden suorituskyky jätehuoltoalalla ei ole hyvä sähättää terveysongelmia ja ympäristöongelmia. Ja haluaisin puhua yhdestä asiasta, ja tämä mainitaan mietinnössä yhteislainsäädännön mukaisesti. Äh kaatopaikat ovat käden ratkaisu. Mutta maita, kuten omani, jotka laahavat perässä, uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä. Ja siellä luodaan uusia kaatopaikkoja ja rikotaan ed- lisää lainsäädäntöä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia alueilla ja kunnissa ja kiistoja ja ympäristö- ja terveysongelmia. Ja mitä sitten mietintöön tulee jossakin tapauksessa. Komissio PC käteensä ja katsoo sormiensa lävitse jotain ongelmia. Esimerkiksi kun jäteiden käsittelysuunnitelmia laaditaan, tehdään selvityksiä, ympäristövaikutusselvityksiä, mutta niissä tehdään isoja virheitä. Joten direktiivi on hyvä mutta sen pitäisi auttaa meitä paljon enemmän. Sydämelliset kiitokset ja seuraava puhuja puhuu EFD-ryhmän nimissä herra Salavrakos puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, puhemies. Aivan ensiksi haluan onnitella kollega Iturgaisia. Hän on tehnyt mielestäni erinomaisen ehdotuksen. Koko vetomusvaliokunta on tämän kannalla ja Euroopan kansalaiset todella odottavat meiltä ja myös viranomaisilta, että ne tarjoavat heille toimivia palveluita myös jätehuoltoalalla, koska tällähän on valtavat vaikutukset kansalaisiin, heidän terveyteensä ja ympäristöön. Vaikuttaa siltä, että nämä ongelmat ihmis- kunnalle tulevat äh, hyvin, hyvin paljon entistä pahemmiksi muiden ongelmien lisäksi. Ja komissio on tehnyt ehdotuksia liittyen jätehuoltoon ja aivan oikein täällä on korostettu sitä, että näitä säädöksiä tulisi toimeenpanna entistä paremmin juuri niiden merkittävien vaikutusten vuoksi ja mahdollisimman paljon jätteitä tulisi pyrkiä ennaltaehkäisemään ja kierrättämään. Ja kansalaisia tulisi äh, valistaa näistä asioista samoin, mutta ihan äh, jätehuolto on myös luonnollisesti erittäin merkittävä talouden ala. Nämä ovat niitä asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiota kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitos puhemies. Kiitoksia teille. Ja seuraava puhuja on herra Möltser, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kaksi miljardia tonnia jätettä, siitä 40 miljoonaa tonnia e, erityisjätettä syntyy EU-ssa e joka vuosi. Tällä tavoin suhteellistuu Intian ja Kiinan rooli e, jätteiden tuottajana, koska Yhdysvallat on johtava, niin silti meillä on enemmän jätteitä kuin missään muualla. Tässä ei saada aliarvioida jätteiden huoltokustannuksissa. Yhdysvallat mm, tässä säästetään esimerkiksi sähköromussa niin, että sähköromua lähetetään kehitysapuna kehitysmaihin tai saksalaiset muovipullot, joita lähdetetään Kiinaan täyteaineeksi tai sitten päätyvät myöhemmin länsimaisiin vaatteisiin jätteet voivat mennä vain tietyn määrän kierrätysprosesseja läpi e, ja niitä voidaan hyödyntää vain osaksi. Lisäksi meillä on ongelmana jätteiden kuljetukset Euroopassa ja mustat lampaat, jotka laittaa loputtomasti eh, dumppaavat jätteitä. Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin toimenpiteet jätteiden vähentämiseksi ja tässä yhteydessä EU eh, e ei ollut eh, kovinkaan menestyksekäs, mitä tuli myrkyllisiin säästölampuihin. Ydinjäteongelmaa ei ole vieläkään ratkaistu. Tässä on yksi syy lisää olla rakentamatta lisää ydinvoimaloita. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Mazzoni, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää, kollega Iturgaisia tästä tehdystä työstä. Tämä oma aloite mietintö vetoomusvaliokunnasta syntyi suuresta tarpeesta vastata vähän kattavammin niille kansalaisille, jotka kaatuivat vetomusvaliokunnan puoleen ja eh, esittivät useita vetomuksia, jotka ovat todellisia valituksia eh, jo liittyen yhteisön lainsäädännön väärään täytäntöönpanon ympäristösaralla, mutta erityisesti eh, jätteiden huollon saralla 114 vetoomusta varsin lyhyessä ajassa, jotka tulevat 16 eri maasta erityisesti Espanjasta, Irlannista, Italiasta ja Kreikasta. Kaikkein yleisin vetoomus liittyy siihen, että ei ole oikealla tavalla perustettu, oikealla tavalla perustettu jätteiden polttolaitoksia. Tämä liittyy siihen, että kansalaisille tiedotetaan hyvin vähän eh, tällaisten eh, laitosten teknologiasta. Tämä sektori on erittäin tärkeä, erityisesti näin vaikeassa vaiheessa, jossa me nyt elämme maailmanlaajuisessa talouskriisissä, joka eh, vaikuttaa voimakkaasti myös Euroopan unioniin, kuten komissio on sanonut, se on tehnyt useita tutkimuksia jätteiden erilainen käyttö, niiden käyttö resurssina aiheuttaisi yli 72 miljardin säästöt Euroopalle. Se loisi yli 40 miljoonaa työ, tuhatta työpaikkaa. Tämä olisi, tästä olisi hyötyä sekä ympäristölle että terveydelle, jotka ovat kaikkien meidän ensimmäinen huolenaiheemme. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Seuraava puhuja on rouva Palja Deli. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin puolestani haluaisin kiittää kollega Iturkaithia, koska hän on laatinut vakavan, objektiivisen, syvällisen mietinnän. Hän lähestyy asiaa erittäin hyvin ja aihe on erittäin tärkeä. Se on aihe, joka on huolestuttanut Eurooppaa jo vuosia. Mietinnössä saanut tiedot tietyissä kohdissa auttanevat komissiota ja tiettyjä jäsenvaltiota sopeuttamaan politiikkaansa. Me kohtamme ongelman, joka vaihtelee jäsenvaltioittain, mutta on kuitenkin yhä akuutimpi. Minun mielestäni jäsenvaltioiden täytyy ehdottomasti tiedottaa kansalaisille, ei ainoastaan kouluissa, vaan heidän pitää ylläpitää luottamuksellisia suhteita kaikkiin. Minulle on selvää, että kun ympäristörikkomuksista puhutaan, täytyy olla objektiivinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Manner puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella mietinnön laatijaa kollega Iturkaisia erinomaisesta mietinnöstä. Todellakin vetomusvaliokunta on vuosina 2004-2010 saanut yhteensä käsiteltäväkseen 114 vetomusta, jotka käsittelevät pelkästään tätä Euroopan unionin jätelainsäädännön vastaisia menettelyjä

sydämelliset kiitokset rouva kollega, te jopa annoitte meille puoli minuuttia niin Se oli suureksi hyödyksi. Sitten rouva Miranda, minuutti. Kiitos, herra Iturgais. Pelkäänpä, että teette mietinnössä aina puolesta niitä ideoita, joita ajoitte, kun olitte vallassa Espanjassa. Siellä ei priorisoitu kierrätystä, talteenottoa ja muuta, kun olitte hallituksessa. Galician hallitus. Monika para tratamento de residuos. Jätteiden huolto-ongelmia on. Galiciassa ja ne vaikuttavat kolme miljoonaan ihmiseen ilman mitään ympäristövaikutusta. Ja Espanjassa on valittu tällainen nopeutettu menettely tätä Galisen tapausta varten, että ole noudattaneet kohtia 16 ja 18, jossa vaaditaan vuoropuhelua ja informaatiota. Ja tämän hallituksessa ollessa ne ette ole noudattaneet näitä periaatteita. Totta kai Euroopan jätelaisen pitää noudattaa. Ja tällä mietin tänne Galisian hallitukselle. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächsten... Kiitokset, rouva kollega. Seuraavaksi herra Angurakis. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kirja Proevre, η έκθεση ενώ περιγράφει τα Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee jätehuoltoon äh, ja näihin äh, ympäristölle vahingollisiin käytännöihin, niin katsotaan näitä ehdotuksia ja todellisia monopolejahan tässä tällä alalla on kaikkialla Euroopassa. He, ne itse asiassa vaarantavat ympäristöä priorisoimalla aina jätteiden polttamista, mutta tämä on todella vahingollista meille kaikille. Ja tämä direktiivi tekee eron vaarallisen ja vaarattoman jätteen välillä. Kollega, kollega, suotteko Anteeksi. Tuota, te saatte tämän äh, puheajan, mutta tulkeilla on nyt todella ongelmia tulkata teitä, koska te puhutte niin kamalan nopeasti, luette niin nopeasti. Slow down. Eli hieman hitaammin niin, että tulkitkin pystyvät olemaan mukana. Niin, kiitoksia puhemies, jatkan. Tosiaan äh, on koko joukko ympäristörikoksia, jotka vaarantavat koko ympäristömme ja kansalaisten terveyden kaikkialla Euroopan unionissa. Esimerkiksi Kreikassa on koko joukko alueita, kuten esimerkiksi Kreeta joiden kaatopaikat aiheuttavat suurta haittaa kansalaisille. Kaatopaikat ovat niin lähellä ihmisten koteja, että ne ovat melkein kotiovella asti ja meidän täytyisi todella taata kaikkien kansalaistemme terveys. Kiitos kollega. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Porgetsio minuutti. Kiitoksia puhemies. Erinomainen tasapainoinen mietintö, joka viittaa eh, kyllä aivan oikein myös subsidiariteettiperiaatteeseen ja tunnustaa valtioiden tärkeän roolin, mutta se myös eh, esittelee Euroopan, jossa on erilaisia nopeuksia. Minun maassani on kaksi nopeutta. Toisaalta on tiettyjä kuntia ja alueita, esimerkiksi Napoli ja Kampanjan alue, ovat todellinen pilkku meille joilla on Italian, Italian henkilöllisyyspaperit, mutta sitten on Padania, jossa on toimittu hyvin. Siellä on esimerkiksi Legan pormestareita, jotka ovat sivistyneitä ihmisiä, jotka varmistavat, että ihmiset äh, kierrättävät, äh, erottelevat jätteensä ja kierrättävät niitä. Äh, tässä on esimerkki Euroopalle meidän maamme sivilisoituneesta osasta ja siksi kun tulee näitä vetomuksia, pitäisi myöskin Euroopan viranomaisille ilmaista nämä asiat, jotka kampanjassa ovat myöskin uhkana eurooppalaisille turisteille, jotka menevät noille alueille ja vaarantavat itsensä. Kollege Borghezio, wir haben eine blaue... Kollega Borghezio, kollega Alfano haluaa esittää teille kysymyksen sinisen kortin kautta. Hyväksyttekö? Bitte, Frau Alfano. Olkaa hyvä, Rova Alfano. Ehm, credo sia l'ennesima volta. Tämä on jo vaikka kuinka mones kerto, että kollega Borghezio puhuu Padaniasta. Minä haluaisin tietää, onko tämä joku eh, mielikuvitusmaa, eh, jossa, josta kerrotaan saduissa. Kysyn tätä, koska hän viittasi Napolin ja Kampanjan. Ja hän, muistaakseni, meidän pitäisi muistaa, että siellä on keskusta oikeistohallitus. Ja viittaako hän mahdollisesti Italiaan, joka on se maa, josta hänet on valittu? In ordnung. Olkaa hyvä vaan, voitte vastata. Consultare la navetta pitäisi konsultoida Euroopan parlamentin sivuja, jossa minut on mainittu Padanian väliaikaisena edustajana. Ja, siis minulla on parlamentin paperi tästä. Ja sitten meillä on myöskin yläpadanian ja alapadanian kantatiet merkittynä. Tätä ei ole keksinyt Bossi. Herzlichen Dank für die Klarstellung. Kiitos tästä selvennyksestä vielä. Seuraavaksi puheenvuoron saa itse asiaan liittyen herra Bulan. Olkaa hyvä. Puhe, puhemies, kollegat, haluaisin kiittää kollega Torgaithia työnsä tasosta ja pitkistä neuvotteluista kanssamme ja kärsivällisyydestä. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä, sillä sen ansiosta voimme puhua täällä salissa komissiolle neuvostolle kansalaisten huolen aiheesta. Ympäristöaiheiset vetomukset ovat enemmistössä ja kertovat kansalaisten tärkeästä huolenaiheesta. Tässä on yhteiskunnan ongelma. Me kulutamme täysillä ja nyt vasta ymmärrämme, että se mitä ei kuluta, heitään pois. Ja meidän täytyy lisätä tällaista tietoisuutta kansalaista joukossa. Mutta tämä myöskin muistuttaa jäsenmaita siitä, että ne eivät hallitse tilannetta. Kuusi jäsenvaltiota on ajoissa transponoinut puitedirektiivin ajoissa, mutta valitusten määrä osoittaa myöskin transparenssin puutetta kaatopaikkojen sijoittamisessa. Ja järjestäytynyt rikollisuus tekee mitä tahansa. Tässä on 65 miljardin Ah, teollisuus, joka vetää kaikkia puolensa. Ja on olemassa yrityksiä, jotka käyttävät ah, julkisia hankintoja rikastukseen. vastoin jäsenvaltiolla, mutta komissionkin pitää pitää huolta siitä, että direktiiviä täytetään panna kunnolla. Tämän asian kokonaisuuden täytyy olla transparentti, mutta myöskin uskomatta. Me tulemme hukkaamaan aikaa tarkistuksissa ja tarkistusten tarkistuksia, jotka kestävät pitkään, jos te olette transparentteja. Kuunnellaan nyt vetomuksen esittäjää ja lopetetaan tämä tuhlailu mitä nopeimmin. Kiitokset kollega. Kollega Rybik on esittänyt sinistä korttia. Saako hän esittää teille kysymyksen? Niin. Kollega Rybik on nyt heiluttanut sinistä korttia. Saako hän esittää teille kysymyksen? Hyväksyttekö? Kyllä. Olkaa hyvä, herra Rybik. Ja, Kiitos, puhemies. Haluaisin kysyä kollegaltani Bulanilta, miten hänen mielestään tästä jäteketjusta, joka on raaka-aineketju, voitaisiin jätteitä erottamalla saada pikemminkin aikaan tällainen jalostusketju. Voitaisiinko 2020-strategian kautta saada aikaan pohja sille, että näitä jätteitä saataisiin käytettyä uudestaan järkevällä tavalla. Kiitoksia ja nyt kollega Bulon voi vielä vastata tähän, olkaa hyvä. Turgaz, les euh, sont énoncées. Euh. Turgais on ilmaissut asia, että me olemme ryhtyneet äh, enemmän jätteiden lajitteluun. En pysty tarkemmin vastaamaan esitettyyn kysymykseen. Dank. No niin, kiitos. Sitten Pirillo yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies nämä sadat vetomukset, jotka ovat tulleet Euroopan parlamenttiin eri maista, EU-sta, eh, e osoittavat meille, kuinka laaja ja vakava tämä jätteidenhuolto-ongelma on. Mielenkiintoista tässä mietinnössä on se, että on keskitetty lailliseen jätehuolteen, josta monet alueet harjoittavat. Minun alueellani, kuten Envi-valiokunnan valtuuskunta saattoi huomata, on luettu hyvin paljon cesium 37. Tämä on siis tällaista ydin Äh, tällaista säteilyvää ainetta, vaikka meillä ei ole minkäänlaista ydinvoimalaa äh, Italiassa. Meillä on siis jäteteiden salakuljetusta ja minä haluan huomata, että on joitakin maita, jotka eivät noudata eurooppalaisia normeja mukaan lukien Italia ja siksi tällaista äh, laitonta jätteiden salakuljetusta syntyy ja meidän täytyy katsoa, miten Euroopan tasolla pystyisimme torjumaan tätä. Kiitoksia. Kiitos teille kollega. Seuraava puhujamme on Rova Esarbu yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä teksti on muistuttanut meitä siitä, että 115 tapauksessa kansalaiset ovat vedonneet tämän jätehuoltodirektiivin täytäntöönpanon puolesta. Tämä on vain jäävuoren huippu, emmekä tietenkään tiedä kaikkia, tunne kaikista tapauksista vetomusvaliokunnassa. Itse tiedän, että Romaniassakin on koko joukko kanteita ja tämä osoittaa, että viranomaiset ovat epäonnistuneet täytäntöönpanemaan lainsäädäntöä, joka on elintärkeää. tärkeää kansalaisille ja ympäristölle. Sama ongelma liittyy kaivosjätteisiin. Olen toistuvasti nostanut esiin tämän ongelman Euroopan parlamentissa ja myös komission suuntaan. Ja komissio on vastannut minulle, että kaivosjätedirektiivi on riittävällä tasolla ympäristön suojelun suhteen ottaen huomioon muun muassa syönidipäästöt. Voisiko komissio kertoa meille, mitä tapahtuu, jos kaivosjätedirektiivi direktiivi täytäntöönpannaan yhtä puutteellisesti kuin jätehuoltodirektiiville on käynyt. Mitä tämä, äh, miten tämä vaikuttaa ympäristöön? Tämähän tulee olemaan katastrofi. Kiitoksia, rouva kollega. Nyt olemme kuulleet äh, puheenvuorot. Meillä on vielä puheenvuoropyyntöjä puhujalistan ulkopuolelta. Näitä pyyntöjä on kuitenkin äh, useampia kuin äh, mitä voimme puhe- puheenvuoroja myöntää, joten siksi myönnän puheenvuorot niille, jotka ovat seuranneet keskustelua sen alusta alkaen. Ensimmäisenä Rouva Mäkkines, yksi minuutti. And I'd like to thank the rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijätyöstään tämän mietinnön parissa. Monet kansalaiset kastavat vetoomuksia parlamentille, mutta on vielä enemmän kansalaisia, jotka eivät välitä jätehuollosta ollenkaan, joten pitää lisätä tietoisuutta jätehuollosta sekä kotona että, että parlamentissa. Eli työtä on vielä paljon tehtävänä. Ja jos teillä olisi mahdollisuus vierailla huonosti hoidolla kaatopaikalla, niin varmaan ajattelin sitten vähän kahteen kertaa, mitä pois että Kansalassa, jossa minä, sitä minä tulen, siellä on huono kaatopaikka ja sen jälleen paljon rahaa ja tämä paljon ongelmia kansalaisille. Haluaisin puhua renkaiden kierrätyksestä ehkä en nyt, mutta myöhemmin. Siihen liittyy paljon laitonta toimintaa, emmekä saa kaikkea arvoa irti siitä, mitä pitäisi. Kiitoksia. Seuraavana Rova Tikau, minuutti, olkaa hyvä. Linda, President. Petițiile adresate Parlamentului European semnalează cazuri de nerespectare Kiitoksia. Vetomukset eh, Euroopan parlamenttia kohtaan osoittavat, eh, että eu lainsäädäntöä ei ole noudatettu ympäristöön, suojelun eh, saralla eikä myöskään ole kuultu kansalaisia. Nämä myös osoittavat, kuinka kansalaiset ovat huolissaan jätteen aiheuttamasta saastumisesta. Useissa jäsenvaltioissa tarvitaan toimenpiteitä, jotta saadaan aikaan jätehuoltostrategioita ja kunnollista infrastruktuuria. Komission tulisi tukea jäsenvaltioita rahoituksella, avustuksella ja selkeillä suuntaviivoilla, mitä tulee kaatopaikkoihin erityisesti asutetuilla alueilla, lähellä kouluja ja sairaaloita, ottaen huomioon vaarat, jotka aiheuttavat ympäristölle ja kansanterveydelle ja vesihuollolle. Suunnitteluvaiheessa täytyy olla riittävää julkista keskustelua ja mm, pitäisi tukea paikallisia alueviranomaisia näiden parhaiden jätestrategioiden täytäntöönpanomiseen. Kiitos. Seuraavaksi herra Rubiks, olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu tās idejas un domas. Minä kannatan mietinnössä esitettyjä ajatuksia. Omasta puolestani olen sitä mieltä, että enemmän huomiota pitäisi kiinnittää organisen jätteen käsittelyyn, erityisesti maatalousalueella. Organinen jäte on aika helposti käytettävissä esimerkiksi polttamalla, mutta polttamisessa menee paljon materiaalia hukkaan paremmalla organisen jätteen hyödyntämisellä saisimme paljon aikaan. Joten komissio voisi antaa tähän resurssia toisesta pilarista. Ja sillä voitaisiin hyödyttää jätehuoltoa. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Paska, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen. Tämä on erittäin arkaluontoinen asia myös suuren yleisön silmissä ja sen takia komission on vaadittava, että jäsenvaltiot täytäntöönpanavat direktiiviä. Komission kertomus viime vuoden alusta on todistanut, että monet jäsenvaltiot eivät riittävästi ole kiinnittäneet huomiota tähän jätehuoltoon. Meillä on koko joukko laittomia kaatopaikkoja sekä huonosti hoidettua jätehuoltoa kaikkialla. Ja tämä osoittaa, että EU-sääntöjen täytäntöönpanovalvonnassa komissio on epäonnistunut. Toimiva jätehuolto voi olla hyvin kannattavaa taloudellisesti ja luonnollisesti myös ympäristölle. Siksi meidän on ponnisteltava entistä kovemmin huolehtiaksemme siitä, että asiat hoidetaan kunnolla. Kiitos. Kiitoksia kollega. Totesin tuossa aiemmin, että kaikille puheenvuoroa ei voida myöntää. Viimeisenä sen saa nyt Catch the puitteissa kollega Sikierski. Olkaa hyvä. Nielegalne czy prowadzone niezgodnie z przepisami składowisko odpadów i... Laittomat kaatopaikat ja, la, ja laiton on meidän maassa usein esiintyvä ongelma. Tällainen on vaarallista sekä ympäristölle että kansanterveydelle. Kyse on myös rahan hukkaamisesta, koska me kykenisimme muuten näistä jätteistä talteen ottamaan arvokkaita raaka-aineita. Meidän täytyy lisätä tiedotuskampanjoita jotta suuri yleisö ymmärtäisi, miten paljon mahdollisuuksia hyvä jätehuolto tarjoaa. Meidän täytyy edistää paikallisella alueellisella tasolla jätehuoltoa. Meidän pitää tarjota selkeää, saavutettavaa informaatiota kansalaisille, ei ainoastaan jätteiden laittelusta vaan jätteiden koko elinkaarista ja kaikista käsittelymahdollisuuksista. Tämä vaatii paljon investointeja kaikissa jäsenmaissa joten EUn budjetti osallistuisi tähän. Ja että tämä olisi EUn prioriteetti. Erityisesti pitää vaihtaa parhaita käytänteitä. Kiitoksia. Ja nyt kuulemme vielä komission puheenvuoron komission jäsen äh, Georgieva. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies ja äh, kiitoksia jäsenille tästä keskustelusta, joka kuvastaa äh, kansalaistemme mielipiteitä. Haluan äh, seuraavat asiat sanoa. Ensinnäkin komissiolle pääprioriteetti on äh, ryhtyä oikeassa järjestyksessä toimiin. Ensinnäkin siis käytetään uudelleen, kierrätetään ja vasta sen jälkeen mennään kaatopaikoille jotka perustuvat tiukkoihin ympäristövaikutusten arviointiin. Tietenkin tässä yhteydessä katsomme myöskin jätteiden kuljetusta hyvin tarkkaan. Miten autamme sitten jäten, jäsenvaltioita äh, parhailla käytänteillä ja ohjauksella, mutta myös tarkastelmalla kansallisia jätteidenhuoltosuunnitelmia varmastaaksemme, että ne ovat riittäviä ongelmien ratkaisemiseen. Nämä kymmenen valtiota, joissa on eniten ongelmia, niiden kohdalla aiomme järjestää yksittäisiä kokouksia nopeuttaaksemme toimintaa siellä ja tietenkin jos toimintaan ei ryhdytä, niin me emme pelkää ryhtyä rikkomismenettelyyn. 19 aloitetusta yhdeksän ovat vielä käynnissä ja ihan viime mahdollisuus on viedä jäsenvaltiot EU-tuomioistuimen eteen EUn jätelainsäädännön rikkomuksista. Ja kolmas osa näistä tapauksista ovat nimenomaan siitä, että ei ole kunnolla hoidettu jätteiden huoltoa. Olen täysin samaa mieltä siitä, ettei meidän tulisi tehdä pelkästään asioita oikein kotopuolessa, vaan olla myös esimerkkinä kehitysmaille, koska jätteiden viento jonnekin muualle, niille sillä tulee olemaan vaikutuksia planeettamme hyvinvoinnille. Pointti, jonka jäsenet sanoivat, että tässä tiukoissa talousvaikeuksissa jätteiden kierrätys on taloudellinen mahdollisuus. Olen tästä samaa mieltä ja me emme saa hukata tätä kriisiä tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen. Sitten täällä esitettiin kysymys kaivosjätteestä Bajamaaren onnettomuuden jälkeen ja kansainvälisen raportin jälkeen meillä on ymmärtääkseni maailman tiukin direktiivi ja olemme tehneet läheistä yhteistyötä näiden maiden kanssa mukaan lukien Romanian kanssa varmistaaksemme, että tätä direktiiviä kunnioitetaan ja se pannaan täytäntöön. Ja anteeksi, että nyt ylitän puheaikani, mutta vielä eräs asia kansalaisten tiedotuksesta. Meidän täytyy tietenkin parantaa sitä. Minä olen suurin osan ajastani toiminut ympäristön parissa. Aloitin, koska eräs perheenjäsen mm, sairastui pohjaveden saastumisen takia ja siksi olen täysin samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa e, ja kansalaisten huolenaiheiden kanssa. Kiitos komission jäsen, kun muistamme, että tämä on todella vetomusvaliokunnan mietintö, niin täytyy tosiaan muistaa myös kansalaiset todella tässä yhteydessä. No niin, ja lopuksi vielä esittelijämme Turais Angulo, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan erityisesti kiittää komission jäsen Georgievaa hyvin kiinnostavista mielipiteistä. Samoin haluan kiittää kaikkia kollegoita Eh, jotka käyttivät puheenvuoron. Jotkut puhuivat esimerkiksi sitä, että tartutaan tähän tilaisuuteen nyt, kun vetomusvaliokunnalta tämä aloite on tullut. Ja minä haluaisin tässä vetomusvaliokunta puolustaa. Se on mielestäni aivan oikea paikka puhua myös näistä asioista, koska Euroopan unionin kansalaiset eh, vetoajat ovat eh, vedonneet juuri vetomusvaliokuntaan. Toki ympäristövaliokunta voi tehdä mietintöjä ja lausuntoja, samoin muut valiokunnat, mutta vetomusvaliokunta, kun kansalaiset ottavat meihin yhteyttä, he haluavat, että me vastaamme heidän huolenaiheisiinsa, he haluavat, että tarjoamme ratkaisuja heidän ongelmiinsa, emmekä me halua siirtää tätä vastuuta kenellekään muulle, koska muutenhan <laughs> vetomusvaliokunnalla ei olisi syytä olemassa olonsa, jos se ei Euroopan parlamentissa todella reagoisi kansalaisten murheisiin. Lisäksi haluaisin todeta täällä kollegoille, että me olemme siis vetomusvaliokunnassa havainneet, että jätehuollossa on todella puutteita ja että jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet laillisia velvoitteitaan. Samoin kuitenkin tässä mietinnössä on nostettu esiin näitä ongelmakenttiä ja tehty ehdotuksia ja pyydetty jäsenvaltioita yksinkertaisesti pitemmittä puheitta täytäntöön panemaan olemassa olevat säädökset koska jätehuollostahan tässä nyt on viime kädessä kysymys ja sen kunnollisesta hoitamisesta. Ja näin ollen, puhemies, uskon, että tämän mietinnön kautta ja myös komission jäsen Georgievan puheenvuoron kautta on tullut hyvin selväksi, että nyt avataan hyvin suora tie kohti ratkaisua. Kaikki poliittiset ryhmät ovat näistä ongelmista yhtä mieltä ja Erityisesti haluan korostaa sitä, että me emme saa sulkea silmiämme tai katsoa toisaalle. Kyse on ratkaisun etsimisestä näihin lukuisiin vetomuksiin, joita olemme eri jäsenvaltioista kansalaisilta saaneet. Kiitos. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Sallittehan, että tässä nyt yhden henkilökohtaisen huomion esitän. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun johdan Euroopan parlamentin puhetta puhemiehenä. Teitte työni hyvin helpoksi, parhaat kollegat. Beinahe nicht nötig zu erwähnen, aber ohne die Herren links und... No niin. Ja tosiaan ilman näitä rouvia ja herroja vasemmalla ja oikealla puolella, niin tämä olisi ollut mahdotonta, joten kiitoksia siitä, että otitte minut puhemiehenä näin hyvin vastaan. Nyt